Käyttäkää mikrofoni. People shouted me shut up, which was the, Niin, minullehan täällä aiemmin huudettiin, että suu kiinni. Eräs ukippilainen täällä sellaista vaati ja vaati saman aikaan lisää demokratiaa. No sitten minua kutsuttiin myös fasistiksi täällä ja se on jo asia, joka menee vähän liian pitkälle. En tiedä tämän herran nimeä, paikan numero oli 214. Haluaisin anteeksi pyynnön koska nyt minua ja puhemiestä ja muita täällä pidetään fasisteina. Miss Bagin, Miss Bagin, you have the floor. Eh, mi dispiace, olkaa hyvä. Ricevuto, potrei... Siis voitaisiin nyt sanoa, että meitä on loukattu monta kertaa, meitä on sanottu fasisteiksi. Ja joku sanoi aikaisemmin, että me olimme kuvottavia. Ehkä sekin on loukkaus. No sitten haluaisin vedota työjärjestykseen artikla 191. Siinä sanotaan, että istunto voidaan keskeyttää poliittisen ryhmän pyynnöstä ja ehdotuksesta tai pyynnöstä äänestetään heti, eikä mitään puolen tunnin tauon jälkeen. Mutta ei se mitään, koska tavoitteemme ei ollut keskeyttää istuntoa, eikä varsinkaan kun kyse oli näin tärkeästä aiheesta, eli Burundista. Ja me ehdottomasti pidämme sitä tärkeänä aiheena mutta täällä oli viisi tai kuusi kuulijaa, mutta on hienoa, että nyt näin tärkeässä asiassa, eli työjärjestysasiassa, kun te haluatte, ainoastaan silloin kun te haluatte, niin sitten kaikki tulevat paikalle. Onnittelut! Kiitoksia, hyvä parlamentin jäsen. Haluaisin nyt tiedottaa parlamentin jäsenille, että 191 kohtaan tosiaan viitattiin. Onko teillä vielä työjärjestyskysymys? Olkaapa hyvä. Niin puhemies. Kollegoni tavoin en nyt halua, että meitäkään kutsutaan fasisteiksi. Tätä ei voida suvaita, tällaisia loukkauksia kollegan suusta. Tämä on törkeä artiklan 11 rikkomus koska tässä loukataan ilmaisunvapausta. Täällä ei kukaan voi kutsua fasistiksi toisia, ainakaan henkilöitä, joiden isovanhemmat ovat olleet vastarintaliikkeessä tai keskitysleirillä. Kiitoksia, rouva Pyytäisin teiltä nyt kärsivällisyyttä. Tämä on todella tärkeä asia ja pyytäisin nyt kaikkia parlamentin jäseniä osoittamaan kärsivällisyyttä, kuuntelemaan toisiaan ja kuuntelemaan, mitä minulla on sanottavaa, jotta voin kertoa teille, mitä tässä täysistuntosalissa tapahtuu. Joitakin jäseniä se saattaa kiinnostaa koskien artiklaa 191 työjärjestyksestä. Aha, onko siellä taas työjärjestyspuheenvuoro? Olkaapa hyvä, Sebastian. Señora presidenta, eh, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Arvoisa puhemies, kysyn nyt ihan konkreettista asiaa. Tämä on työjärjestyskysymys, joka on hyvin tärkeä, vaikka tämä muuttakin hieman teemaa. Minä näen, että rouva Ajuto on täällä vauvansa kanssa. Herra Sus eh, esti minua tulemasta tänne kahdeksan kuukautisen eh, poikani kanssa. Enkö minä saa tulla tänne lapseni kanssa, koska olen mies? Kysynpä vaan. mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje minä ehdotan, että jatkamme täysistuntoa. Artikla 191, artiklan 191 nojalla EFDD-ryhmä vaati, että täysistunto keskeytetään. Haluatteko edelleen pitää kiinni vaatimuksestanne täysistunnon keskeyttämisestä, koska silloin meidän pitäisi ryhtyä äänestämään. Eli ne, jotka vaativat istunnon keskeyttämistä tai päättämistä, niin voisitteko palata tähän asiaan? Niin, oliko teillä jotain sanottavaa? Okay. You don't want the vote to happen. Okay. Mad- Can you hear me, Madam Chairman? My... Kuuletteko, puhemies? Mikrofoni ei näytä oikein toimivan. Toivottavasti kuulette. Haluatteko kuulla, mitä minulla on sanottavaa vai ei? Niin, rouva puhemies, minä seison täällä niin kauan, kunnes voitte kuulla minua. Niin puhumme tässä artiklasta 191. Esitimme tällaisen pyynnön tässä istuntosalissa, kun se oli tyhjä. Toivottavasti teille jäi drinkit kesken, kun jouduitte ryntäämään tänne kesken kaiken. Niin, hyvä herra, haluatteko puhua minun puolestani? Minä voin lopettaa kyllä, jos minua koko ajan keskeytetään. Puhemies sanoo, että jäsenen pitäisi jatkaa puheenvuoroa. express... Niin, puhemies. Me ilmaisimme toiveemme selvästi ja nojauduimme tähän artiklaan. Ja tässä artiklassa sanotaan, että istunto voidaan keskeyttää tai päättää kesken keskustelua, jos parlamentti puhemiehen ehdotuksesta tai poliittisen ryhmän tai 40 jäsenen pyynnöstä niin päättää. Me teimme tällaisen pyynnön poliittisen ryhmän puolesta ja tässä sanotaan, että ehdotuksesta tai pyynnöstä äänestetään heti ja me halusimme, että äänestys suoritetaan heti, mutta sitten tuli 30 minuutin tauko. Tämän seurauksena ryhmämme aikoo nyt poistua parin tunnin ajaksi ja miettii, palaammeko tänne esittämään tämän pyynnön tai ehdotuksen uudestaan. Menemme miettimään tämän asian juridisia näkökohtia. Menemme miettimään, onko työjärjestystä rikottu. Eli saatamme palata noin kello 21 tänne. Tietäkää, että voimme siis palata. Aiomme konsultoida tässä nyt asianajajia ja miettiä, onko työjärjestystä rikottu. Eli palaamme asiaan yhdeksän aikoihin tänään. Kiitoksia, herra Wolf. Jotta mitään väärinkäsityksiä ei syntyisi, sanon, että keskeytin täysistunnon, koska täällä oli valtava kaos paljon enemmän kuin nyt. Täällä oli aivan valtava kaos tässä täysistuntosalissa ja siksi minä tein tuon päätöksen. Rouva, artikla 22 ja pyytäisin, ette te puhu puheluita täysistuntosalissa ja kuunnelkaa nyt, muuten taas kadotatte punaisen langan. Me tulemme äänestämään ne, jotka haluavat jatkaa keskustelua ja istuntoa ääntävät ky- äänestävät kyllä ja ne, jotka haluavat keskeyttää, äänestävät ei. Avaan äänestyksen. Mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el, és... Kaikki voivat tehdä virheitä, minäkin tein virheen. Haluaisin viitata olosuhteisiin ja pyytää teiltä armollisuutta. En selittänyt kyllä ja ei ääniä tarpeeksi selkeästi. Puhumme istunnon keskeyttämisestä. Toisin sanoen äänestys pidetäänkin toisinpäin kuin äsken sanoin. Ja ehkä te olisitte voineet hymyillä tälle asialle. Tämä oli väärin käsitys ja erhe minun puoleltani. Eikö nyt kaikkein reiluinta ole myöntää omat erheensä? Sen minä juuri tein. A szavazást lezárom.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 Jos kello 21 täällä tullaan saman ajatuksen kanssa uudestaan, en anna uutta tilaisuutta tähän. Seuraava puhuja on Rouva Valenciano. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Aha, onko teillä työjärjestyskysymys? Mrs. Valenciano, you have the floor. Rouva Valenciano, teillä on puheenvuoro.